kolme ilmoitusta, mitä tulee useiden valiokuntien päätöksiin ryhtyä neuvotteluihin 69 säännön mukaisesti jo, kun niin kuin ilmoitettiin maanantaina kokouksen alussa, olen saanut pyyntöjä äänestystä varten syyn on 69c mukaisesti SD, QE, NGL, vihreältä, vihreän ryhmältä, jotta ryhdyttäisiin toimijoiden välisiin neuvotteluihin Euroopan liik- bisnestilastojen pohjalta esittelenä Lewandowski olen saanut